toiminta äänestys tästä asiasta. Olen saanut myöskin ESR-ryhmältä pyynnön muuttaa joidenkin parlamentin valtuuskuntien kokoonpanoa. Nämä tiedot liitetään tämän istunnon pöytäkirjaan, eli kukaan vastusta nimityksiä. Katsomme, että nämä nimitykset on